Dear President, Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Huomenta kollegat, kokous on avattu. Ensinnäkin ilmoitus. Asiasta valiokunta on antanut oikaisut viiteen tekstiin, jotka parlamentti on hyväksynyt. Artikla, anteeksi, artikla 216.4. Sitä sovelletaan, jos 24 tuntiin ei tule pyyntöä poliittiselta ryhmältä tai 40 jäseneltä vähintään, niin niistä, että niistä äänestettäisiin, niin niitä pidetään hyväksyttyisen. Oikeudet ovat saatavilla Seans on Direct-sivustolle ja niiden otsikot julkaistaan tämän istunnon jälkeen ja niiden pöytäkirjoissa. Sitten esityslistaan yhteiskeskustelu oikeusasioista. Esitteli aloittaa herra Berlinke, viisi minuuttia. Kiitos puhemies. Asetus, jota me nyt tänään olemme hyväksymässä koskee seitsemänvuotista ohjelmaa, joka oikeustoimia säätelee Euroopan unionin.